witam państwa serdecznie Hyvät äänestämään. Pyytäisin teitä asettautumaan jotta voimme aloittaa. Monilla meistä on tässä jo ehdimme junimme, autoihimme. Ensimmäinen äänestys albinismista kärsivien henkilöiden tilanne Malavissa ja muissa Afrikan maissa. Tästä yhteinen päätöslauselma esitys. Ensin tarkistus kolme puolesta. Vastaan. Tyhjää.